me myöskin otamme huomioon näin, nämä kolmen mietinnön ulottuvuudet. Kiitos kollega Scholzille. Sitten minuutin ajan seuraavaksi FD-ryhmästä kollega Dartmouth. Puhemies, kau